EFDDltä, ENLltä ja sitoutumattomilta on sanonut, että seuraavat nimitysehdotukset Mirei Donanon Amerik Chopron tilalle AKT EU yleiskokoukseen Dan Chili AKT EU valtuuskuntaan ja sitten ähm, Dobromir Sazniertz, edustaja Janos Liisatsin Korvi Miken tilalle äh, Kiinan äh, valtuuskuntaan. Mikso Prod Jim Carverin sijalle turvallisuus- ja puolustuksen alivaliokuntaan. Vastustaako kukaan?